suuntaisista julkisista palveluista. Vielä kerran haluan kiittää myötävaikutuksestanne. Kiitos. We thank you, Commissioner Dali. Kiitoksia komissaari Dali teidän panoksestanne ja mukanaolosta tässä keskustelussa. Ja äänestämme tästäkin Simonin mietinnöistä huomenna kello 12 puolilta päivin. Ja tämän päivän istunto on päättynyt. Tapaamme jälleen huomenna aamulla tiistaina 15. marraskuuta